sopivia Euroopan parlamentin jäsenen toimen kanssa. Sitten tässä on vielä toinenkin äh, ilmoitusasia. Äh, käytännön säännösten artiklan 7 mukaan äh, olen päättänyt, että herra Jean-Marie Cavada tulee jäseneksi tähän tahon. Hän korvaa näin Francisco Sosa Wagnerin. Ja kolmas tiedon tiedonanto on ALDE ryhmältä. ALDE on äh, ilmoittanut äh, tietyistä muutoksista äh, valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Tämä luettelo löytyy tämän istunnon pöytäkirjasta.